teillä kaikilla on iloinen ilme, mikä onkin aivan ihastuttavaa. Meillä on kaikkea muuta kuin mukava uutinen, nimittäin tänä vuonna täytyy keskustella asiasta, josta jo eilen päätettiin. Käyttäkääpä kuulokkeita. Minä en nyt halua puhua englantia, koska pyrin olemaan mahdollisimman korrekti. Eilen illalla koordinaattorien kokouksessa, niin kuin varmasti sähköpostissa olette jo saaneet tietää, päättäneet, että edustaja Nairobin kokouksessa toinen edustajamme tällä alueella oli siis Sabine Fahain. Maria Bajai Kutset oli vuosia, kolmen vuoden ajan meidän edustajamme. Ja Sabine Fahain on nyt sitten hänen kanssaan yhdessä Internet Governance Forumissa. Tämä Internet Governance Forum, niin kuin tiedätte, pidetään Nairobissa Puhemiehistö päätti, että vain kolme henkilöä saa mennä. Kaksi on utana Itrestä ja yksi kultvaliokunnasta. meilen illalla minulla oli paperit, joiden mukaan Itressä olisi siis kaksi paikkaa ja toinen sen paikan niistä sai kansanpuolue ja edustajana olisi espanjalainen parlamentin jäsen. Toinen paikka oli vapaana. Me lähdimme meidän liikkeelle siitä, että toisen paikan, toinen paikka olisi edelleen ollut täyttämättä ja että he odottivat sitä, mitä, että sosiaaliset odottivat sitä, mitä me tekisimme. eilen, jolla sitten päätimme. Me äänestimme eilen, me äänestimme ja Sabine Verheyen valittiin meidän valiokuntamme edustamaksi tässä Internet Governance Forumissa. Tänään aamulla sain kirjeen herra Roililta, joka valitettavasti oli lähetetty erittäin myöhään. Ja ja herra Roil tänään ei näissä muodossa nähtäisi. Nimittäin hänkään ei ollut nähnyt kaikkia papereita, nimittäin parlamentin puhemiehistö oli päättänyt, oli, oli päättänyt, luen tämän nyt ääneen, on päättänyt poikkeuksellisesti poliittisten ryhmien pyynnöstä ajatellen tapahtuman poliittista merkitystä antaa luvan kolmen hengen ad hoc valtuuskunnalle, joka siis sopimuksella ITRE- ja kultvalikunnan välillä ja johon mahdollisesti voisi sisältyä myös STOAN jäsen. Roilille kerrottiin, hän on siis itre valikunnan puheenjohtaja, hänelle kerrottiin, että ei mahdollisesti, vaan että siellä pitäisi olla myös tässä valtuuskunnassa STOAN jäsenen. Nyt meillä on ongelma. Minun nimittäin kerrottiin eilen ITRE-valiokunnan, että ITRE-valiokunta ei vielä ollut valinnut toista edustajansa, mutta nyt minulle kerrottiin, että tästä tulee toiseksi edustajaksi tulee espanjalainen sosialisti, joka on sekä Stoasta että Itrestä koska Stoon edustajalla on, on oltava sitten Itren ja Stoon edustaja. Nyt on se tilanne, jossa ollaan, sosialistit ovat valittaneet, ja eilen sitten teimme päätöksen väärin perustein. Nyt palaan asiaan uudestaan takaisin. Jos äänestäisimme Dontin mukaan, tilanne olisi täysin selvä. Ei voi mennä kolme sosiaalidemokraattia äh, Nairobiin vaan yksi tai kaksi. Ongelma on vain nyt se, että jos jatkamme niin kuin olemme nyt mahdollisesti toimimassa, niin lopputulos on se, että kolme espanjalaista matkustaa Nairobiin. Yksi espanjalainen sosialisti täältä, jos me sen hyväksymme, yksi espanjalainen sosialisti, joka on Itressä ja Stoassa, ja yksi espanjalainen kansanpuolueen edustaja. Ei ole mitään Espanjaa vastaan, mutta tämä governance ei oli mikään espanjalainen taistelukenttä, ja meidän pitäisi olla asiassa varovaisia. Joten Roilin, minä Roilin kanssa keskustelin ää, äh, tänään aamulla. Hänkään ei tuntenut tätä puhemiehistön päätöstä. Sanoin hänelle, että me eilen valitsimme Rova Verhoilenin ja sanoin, että hän ehkä voisi itse sanoa sosiaalidemokraattisille kollegoille, että he jälleen nimittäisivät Rova Badia ja Kutsetin, joka on Itävaliokunnan varajäsen, jolloin saataisiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Nyt kol- sosiaalidemokraattien tehtävä on vakuuttaa omat kollegansa siitä, että ryhmän varapuheenjohtaja, sosiaalidemokraattien ryhmän varapuheenjohtaja on henkilö, joka voidaan valita edustajaksi. Tämä ei nyt ole mikään stoa tuolle varattu paikka. Se saattaa mahdollisesti, mutta minä nyt kuitenkin olen tullut siihen tulokseen, että näin ei ole, ja Roy päätti, että näin ei ole. Nyt meidän siis täytyy päättää siitä, mitä voisimme tehdä. Rova Hannibal. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on käynyt niin, että me teimme eilen koordinaattoreiden kanssa päätöksen ilman, että oli ihan kaikkia tietoa käytössämme. Siksi tämä on aika hämmentävää. Todellakin minun mielestäni pitäisi uudelleen asiaa miettiä. Että nyt tulisi selväksi, mitä on tapahtunut. Oikeastaan vain yksi päätös on toistaiseksi tehty. Itri on lähettämässä sieltä kansanpuolen jäsenen. Mitä päätöstä ei ole tehnyt vielä Stoan osalta? Kuka sitä edustaisi? viimeiltainen päätös perustui siihen, että rouva Padia voitaisiin kyllä nimittää Itrestä, jos me lähettäisimme sitten kansanpuolueen jäsenen. Haluaisin, että tätä mietittäisiin nyt uudelleen. Nimittäin ei meillä ollut ihan kaikkia tosiasiatietoja käytössämme. Joskus näin vain sattuu nyt, kun on jotain uutta ilmennyt, ja siksi olisi hyvä miettiä uudelleen. Haluaisin myös sanoa, että rouva Padilla on erittäin kokenut tällä saralla. Hän on osoit, uhrannut aikaa siihen. Olisi hyvä saada aikaa jatkuvuutta. Minä en voi nyt mennä yksityiskohtiin uudestaan. Rova Badia on loistava, hän on, hän on kaikkein parhain mutta hän on ollut jo kolme kertaa tuossa kokouksessa ja kultvaliokunnalla on oikeus löytää kenties jokin mahdollisuus antaa uudelle jäsenelle tilaisuus tehdä samaa. Ja Badia voi tehdä saman Itren puitteissa. Ei ole olemassa mitään estettä sille, että hän voisi kulkea Itren kautta. Minä puhuin Roilin kanssa. Teidän pitää puhua omien ihmisten kanssa Itrevaliokunnassa, että he päätävät lähettää Rova Badian. Jos Badia on hyvä, niin hänen pitäisi mennä. Unohtaa. Ah. Niin, kaikki ovat tietoisia siitä, mikä ongelma on ja mitkä faktat ovat. Pidämmekö kiinni siitä, mitä eilen illalla päätettiin jättää asia ennalleen? Rova, äh, Roil on valmis pohtimaan asiaa uudestaan puhelimen kanssa tänä aamuna. Hän ei ollut tietoinen siitä, ettei Äh, äh, tämä oli tämä STOA-nimityskysymys myös tässä mukana. No, en nyt kyllä tyydy. We, we aren't taking into account. Nimittäin täytyy ottaa huomioon, että nyt on uutta tietoa tullut. Kyllä minun mielestäni pitäisi äänestyttää uudelleen nyt sen valossa, mitä valaistusta on tullut aamulla. If you don't, if you don't... Jos ette halua pitää kiinni sitä, miten eilen äänestettiin, äänestämme tänään uudestaan. Haluatteko te tätä? Ei tässä ole oikeastaan vaihtoehtoakaan minun mielestäni, koska olemme nyt uudessa tilanteessa. So, so, okay. you know the vote is very simple. Tiedätte, että äänestämismenettely on hyvin yksinkertainen. Koordinaattorit äänestävät ryhmiensä puolesta. No niin, meidän pitäisi aloittaa. Su- Karjala, No, minä tuen totta kai eilistä päätöstä. One is Mrs. Hannibal. Hannibal. She is in favor of... Hän on Badian kannalla seuraavaksi li- liberaalit. Niin. Yesterday or today. Eilen tai tänään. Or itre. Eh, we discussed it and we have the same... Me puhumme tästä ja sama kanta meidän ryhmällä kuin eilen. Okay. Äh, Padia.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 Rova Hannibal, jos te ette tee tätä, minä teen sen. Minä puhun herra Doylin kanssa, teen sen tänä aamunakin. Nyt on niin, että sosiaalidemokraattien on hoidettava tämä asia. Ei minä olen sosiaalidemokraatti, minä olen Rova Badian puolesta, niin toivottavasti tekin. Ja niin, nyt tulemme seuraavaan kohtaan äänestykset. Yeah, so we just, I just have to make order in my papers here es nicht mehr So, wir fangen an mit... Äh, also, haben wir, haben wir, ähm, we should have our... Meillä pitäisi olla nyt äänestyskortit toivottavasti mukana. koska ne voi tietää, nimittäin äänestyksessä voi tulla vaikeuksia. Wir fangen, wir fangen an mit Herrn Kavada. Herr Kavada, you, do you want... Kavada, haluatteko käyttää puheenvuoron? Möchten Sie noch... Haluaisitteko vielä sanoa jotakin? Merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ihan nopeasti haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat helpottaneet työtä. Kun ajatellaan, nyt on vielä Ranskan kansallispäivä, vielä kaksinkertaisesti siitä syystä kiitän heitä. Olipas kaunista, sehän on ihan totta. Pitäisikö nyt laulaa Marseljeesi? No näin verisiä lauluja nyt kuitenkaan rupeaa laulamaan. Yeah. Next time, next time we make initiative. Seuraavaksi teemme aloitemietinnön siitä, että teidän kansalaisaloinen tekstiä muutetaan. Siis 15 kansanpuolueen edustajaa, kolme liikaa. Veronique, on kaikki hyvin? Hmm? No niin, aloitamme äänestykset. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puol- vedetty pois, 78 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan ja hyväksytty. 83 puolesta vastaan ne vaan kaikki raukeavat. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. 84. 24. Puolesta vastaan. Siis haluaisin nähdä kädet. 84. Puolesta vastaan. Tyhjää. Se siitä. Äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Siis geschlossen. Äänestys on päättynyt. 77 hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88, 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 105. Unohdin 105. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 on jo äänestetty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A, se raukeaa. Hm? Ei. Minun virheeni. Hm? Aivan. Hm? Ei minun. Budjetti kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 vedetty pois. Budjetti 4. 17 kattaa. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 120 poista 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127. Vedetty pois. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta, siihen liittyy liite puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puol- ja seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista vedetty pois. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 vedetty pois 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdansa kappale B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdansa kappale C ja D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 ja 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Virtokappale C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 hylätty pois. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta ja 30 ja, ja 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantosakappale A budjetilta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.

hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minun kappale B budjetilta sen kattaa M, ei tarvitse äänestää. No niin, hyvä. Loppuäänestys. Kortein, koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23.2 äänin hyväksytty. Onnittelut herra Kavadalle. Spécialement pour le 14 juillet. Ennen kaikkea 14. heinäkuuta kunniaksi. No niin, ja nyt sitten... No, no, no, no, no, no. I'm not so bloody this morning. Minä olen niin verinen tänä aamuna. Olen verisellä tuulella. No, but I, I, I, I... <laughs> Yeah. During the war, huh? Sodan aikana. Hmm. Se sopii hyvin Marseilleisiin. So, Katarina, do you want to have the... Katarina, haluatko käyttää puheenvuoron? Sinulle sopii tämä näin. Oikein hyvä. Sano jotakin mukavaa. Ihan lyhyesti haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä hienosta työstä ja toivottavasti pidätte tästä asiakirjasta, jonka hyväksymme. Hyvä. Aloitamme äänestykset. Hyvä. Pitäisikö, jos on se vaikutelma, että voidaan yhdistää, pitäisikö äänestää esimerkiksi 1, 2, 3 yhdessä? 1, 2, 3 puolesta? Ei, hyvä. No niin. Voitaisiin olla vastaan. No, are you in favor to vote? sen puolesta, että äänestän 1, 2, 3 yhdessä? Et. No, no niin, hyvä. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I didn't... Also, niin, neljä uudestaan. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi jo äänestettiin. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Miksei Migalski? Miksi ei Migalski? 15. Kymmenestä äänestämme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17. Puolesta, vastaan, tyhjää, a. Tämä pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy äänin 14.11 hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29.30. I was told to go to 20. Niin, ohje oli, että pitäisi mennä 28, niin hyvä on, jos haluatte. 23 falls, yeah. 23 raukeaa. Se raukeaa. Ja 25 oli vedetty pois, joten me menimme 28. Ja 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 ja 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42. No niin, 39, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan. Ty- Tämä pitää tarkistaa. Äänestys alkaa 55. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.6 äänin. 56 on vedetty pois. Nyt tulee kuusi tarkistusta esittelijältä. Voimmeko äänestää kaikkien puolesta, kaikista yhtenä kokonaisuutena? Ei käy, ei. Ne on hyvä. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta Mikaski vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. äänin 23.2 hyväksytty. Kiitos rouva Nevejalova. What comes now? What comes now? we go back now and we do the budget vote. Where's the budget? This one. So, now we go to the... Ja nyt menemme budjettiäänestykseen, tähän kuuluisaan paperiin. Herra Lökkökoot haluaa käyttää puheenvuoron. Onko hän täällä? On. Hi. Heipä hei. Kiitokset puheenjohtaja. Niin minäkin haluaisin tietysti kiittää kaikkia, jotka ovat mukana tässä työssä. Kaikki ovat olleet hyviä kuuntelijoita ja tehneet hyvää yhteistyötä ja koko tämän prosessin ajan. Haluaisin myös kiittää sihteeristä tietysti ja kaikkia poliittisia neuvonantajia ammattimaisuudesta ja väsymättömyydestä. Ja sitten vielä lopuksi kiitokset puheenjohtajalle, joka on osoittanut tahdonvoimaa ja kiinnostusta tähän aiheeseen. Kiitokset siitä. Eh, minun mielestäni tämä valiokunta on nyt eh, ajan tehtävissä tasalla, mutta en budjettia ja tämän antaa hyvän viestin eh, sekä komissiolle että neuvostolle siitä, että on aika nostaa koulutus- ja kulttuuritalouden haasteiden tasella ja osoittaa, että me olemme nyt valmiita kilpailukykyisen maailman. Tietysti nämä 45 miljoonaa euroa elinikäisen oppimisen on yksi iso askel ja toinen iso signaali koskee urheilua. Osoitamme, että olemme urheiluohjelman osalta yksimielisiä ja sitten pitäisi saada resursseja tätä ohjelmaa varten. Ja sitten kolmanneksi niin olemme myös yhtenäisiä nyt läpi näkyvyyden ja rehellisten vastausten suhteen, kun kyseessä on viestintä ja strategiset projektit. Ja kaiken kaikkiaan odotan kovasti työtä lähikuukausina, erityisesti siksi, että olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja hyvässä hengessä Eli kiitokset kaikille. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mr. Lokkegaard. It was a... Kiitos, herra Lökkegaard. Tämä oli vaikea tehtävä. Ja nyt kun katsoo paperia, niin huomaamme tämän. Aloitamme ensimmäiseltä sivulta. Pitäisi minun sanoa aina nämä uskomattoman järkyttävät numerot. Sanon ne saksaksi. 5800 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5801 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5802 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5803 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5804 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sano vain viisi, kolme, kolme viimeistä. 805 puolesta. 05 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 06 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 07 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 07 8 09 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta hävitetty pois. 20 puolesta, va, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä oli tällainen freudianinen lipsahdus. Nyt sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta naiset raukeaa. Nyt mennäänkin pitkälle.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 Olen pahoillani Rova McClarkin. kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 5838 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan ty, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minä seuraan nyt teidän ohjeitanne. Missä me nyt sitten olemme? Olen aivan sekaisin. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A. Niin. Kiitoksia. Then. We have two votes. We voted on the individual and budget it not in there. We do it by show of hands. So, okay. Just confirming our decision. Yeah, we have to... Niin, meidän pitää nyt äänestää va- valtuutuksesta esittelijälle äänestää tässä kukaan puolesta, jotta Dalekakor saa valtuutuksen. Kuka luottaa häneen? Kaikki luottavat vastaan. No ei kukaan. Jopa Mikalski on, ei äänestä vastaan. No niin, hyvä, kiitos. Mitä? Skopia. Um, Costa. Mrs. Costa. Mrs. Costa. Yeah. Yeah. I apologize, Lökkegaard. Pyydän anteeksi, Lökkegaard olet loistava. Ja nyt, aivan niin kuin Rova Trypel oli aikaisemmin, tämä, se on aina kamala tehtävä. En nyt löydä papereitani. What are we not doing? Silvia Costa. I have a voting list I don't have. Give it to me. Can, Veronique, give me a voting list. I don't have it. Please. We come to Don't disturb me, I'm too old to be... Uh, Älkää häiritkö minua, minä olen liian vanha, mutta minun täytyy pyrkiä pysymään nyt tässä järjestyksessä. Uh, we did, I know. Silvia, I know, it's Silvia Costa. Okay, fine. I have it here. So we're starting. <laughs> niin, aloitamme. Aloitamme. Niin. Kompromissi niin Rova Costa anteeksi, te varmaan haluatte sanoa vielä jotakin. Ringraziare molto i colleghi per niin minä halusin vain kiittää kollegoita sydämellisesti hienosta yhteistyöstä ja toivon, että tulos tulee sitten hyödyttämään kaikkia erityisesti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen formia. Uno. Hyvä. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viisi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän, anteeksi, yhdeksän puolesta, va, pu, yhdeksän puolesta vastaan vielä kerran. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Check. 35. Jos on päättynyt 17.8 äänin hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä Vielä kerran. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Ähm, Nyt tulee Takkulan lausunto talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Siis se ah So, Takkula. Takkula, haluatteko käyttää puheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja korrektisti kaikille kiitoksia sihteeristölle ja avustajille, ryhmän jäsenille, valiokunnan varjoraportoijille ja sen lisäksi niille, joilla on jotakin epätietoisuutta tämän raportin suhteen, niin toivon seuraavan minun äänestysohjetta, niin saadaan tämä hienoon päätöksen. Kiitoksia. Kiitos. No niin. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 ja 16 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta kaksi tyhjää. Onnittelut, herra Takkula. So, nun wir zum... Nyt tulemme sitten kohtaan 13 esityslistalla, joka on urheilun eurooppalainen ulottuvuus. Santiago, sinulla on puheenvuoro. Eh. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. pikku hetki. Etsin tästä papeleita. Papelis. Bueno, improviso igual. No, viisi siitä, olkoon vaikka englanniksi. Eh, <clears throat> bien, eh. No jaa, siis mehän olemme jo pari keskustelua tästä käyneetkin. Näissä keskusteluissa on jo tullut ilmikin, mistä tässä mietinnössä on kyse. Mehän olemme tästä jo keskustelleet sikäli, että tässä on kyse sekä amatööriurheilusta ja myös ammattiurheilusta. Me olemme pyrkineet tässä luomaan tässä lyhyessä tilassa, joka meillä nyt on näissä mietinnöissä ottamaan yhteenvedon yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Mukana on myös eri valiokuntien valmistelijoita. Me olemme pyrkineet parantamaan tätä mietintöluonnosta ja näin jatkossakin tehdään. Ensinnäkin menisin alkuosaan tekstiä. Siinä hiukkasen annetaan osviittaa siitä, että urheilun myötä voidaan myös unionin strategisia tavoitteita saavuttaa. Jos ajatellaan keskeisiä kulttuurisia tavoitteita ja koulutustavoitteita, se koskee siksi kaikkia kansalaisia riippumatta mikä on heidän uskontonsa, sukupuolensa tai kansallisuutensa tai sosiaalinen asemansa. Tällä haluan vain todeta, mitkä merkitys urheilulla on ihan horisontaalisestikin. Yhtä lailla todetaan, että olemme komission jäsenen tiedonantoa noudattaneet pitkälle. Se on meidän mielestämme hyvä tiedonanto. Sen myötä me olemme pystyneet 175 artiklaa käyttämään. he tiedätte, että ensi kertaa meillä on jonkinlaista päätäntävaltaa myös urheiluasioissa. Mietinnössä on eri lukuja. Ensinnäkin ajatellaan urheilun yhteiskunnallista roolia. Totta kai siinä otetaan esille varsinkin se, että pitäisi kouluissa ja kouluissa liikuntaa harjoittaa, ottaa huomioon vammaisurheilu, kaupunkia pitää torjua. Ja tässä on myös, kun ajatellaan myös dopingaineiden kauppaa tai huumeiden kauppaa jopa, mielestäni tämä on aihe, joka meitä kaikkia huolestuttaa. Täytyy miettiä urheilijoittemme tulevaisuutta. Voihan olla, että että he, tai totta kai heidän täytyy pystyä arvokasta elämää viettämään myös urheiluuran päätyttyä. Sitten vielä yksi teema, joka näyttää aika tärkeältä myös, että stadionilla olisi kielto huuli, huligaaneille, kaikki innokkaimmille kantajille, jotka menevät stadioneille ja käyttäytyvät huonosti. Sitten vielä yksi ulottuvuus Puolan ministerin kanssa tästä puhuttiinkin, nimittäin urheilulla on myös talouden ulottuvuus, ajatellaan kuinka paljon työpaikkoja se tarjoaa, mutta totta kai sen osuus PKTstäkin on tärkeä, mutta ehkä meidän on hyvä korostaa myös vapaaehtoistyön merkitystä. Kun ajatellaan, miten paljon vapaaehtoistyöntekijät tekevät työtä, ilman sitä olisi mahdotonta säilyttää tämä urheilun taso, joka meillä Euroopassa on ajatellaan eurooppalaista urheilun mallia, urheiluseuroja, siellä on valtavasti vapaaehtoistyöntekijöitä, mukana on paljon urheilujärjestöjä, liittoja auttamassa urheilijoita. Siksi vielä yksi kohta, joka mielestäni on erittäin tärkeää, on, no ensinnäkin, että tunnustetaan – mikä merkitys on urheilutapahtumilla. Ne ovat hyvin tärkeitä tapahtumia. Itten myötäkin voitaisiin torjua sopupelejä. Ja kun on kyse näistä kilpailuista, tämä on valtava haaste edessämme jatkossa. Sitten toivon myös, että urheilu voisi hyötyä myös rakennerahastoista – mielestäni aika tärkeää. Komission se hyytä, syytä huomioida, koska urheilun varat ovat aina niukat. Ehkäpä rakennerahastojen myötä voitaisiin tukea urheilua, kuten kulttuuria tai muita saroja. Sitten vielä yksi luku, joka liittyy järjestettyyn urheilutoimintaan. Tässä mainitaan, mikä on eurooppalainen malli. Mielestäni on erittäin tärkeää pitää siitä kiinni. Hyvä hallintotapa on tärkeä myös urheilun alalla, niin että siinä odotetaan avoimuutta ja demokratiaa. Ja, ja siinä urheilujen täytyy olla myös edustettuina kaikissa, kaikilla tahoilla asianmukaisesti. Lisäksi otan esille ajatuksen siitä, että meillä on urheilu jonkinlaista korvausta tarjolla myös seuroille – Ja meidän täytyy myös miettiä niitä toimijoita, Me tarvitse parempaa valvontaa myös urheilijoiden agenttien kohdalla. Dean on itse tekemässä tästä omaa mietintöä, kun on kyse urheiluseuran avoimuudesta. Tämäkin on tärkeä kohta. Vielä yksi teema, jota puolueministeri myös korosti, nimittäin sellaiset kilpailut, joihin liittyy myös rikoslainsäädäntö koko Euroopassa. Sen pitäisi olla saman tyyppistä seuraamuksiltaan kaikkialta, jos on loukattu kilpailu, kilpailijoiden integriteettiä. Ja sitten mainittu myös, että meillä olisi jonkinlainen välimiesoikeus, joko Brysselissä tai Luxemburgissa, nythän se on Sveitsissä, ja sitä, siinä noudatetaan Sveitsin oikeutta eikä EU-oikeutta. Tästä on ennakkotapauksia. Australiassa on tämän tyyppinen, Yhdysvalloissakin, miksipä meillä ei olisi tällaista oikeuslaitosta myös täällä. Ja sitten yhteistyö EU-ulkopuolisten maiden kanssa on huomattava, että jos ajatellaan piratismia ja laitonta vedonlyöntiä, niin se tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolella. Ja kun sopimuksia laaditaan näiden maiden kanssa, niin on hyvä huomioida myös tämä, nämä kysymykset. Lisäksi vedotaan urheiluseuroihin, että ne ottaisivat huomioon nuoret urheilijat, alaikäisetkin, kun rekrytoidaan klubiin nuori, niin, niin ettei unohdeta koulutusta, oli sitten kyse hänen alkuperämaastaan tai Euroopasta. Vielä yksi teema, joka voi olla hiukkasen kiistanalaisempi toki, on eurooppalainen identiteetti urheilussa. Ensinnäkin minä kehotan komissiota, että se järjestäisi eurooppalaisen vuosipäivän, kuten on monia muitakin vuosipäiviä, urheilupäiviä, nimikkopäiviä, katsotaan mitä sitten tapahtumia järjestetään, mutta ainakin se oli omistettu urheilulle. Ja myös, että nimitettäisiin eurooppalainen urheilun pääkaupunki riittävällä tuella ja valvonnalla. Sitten tarvittaisiin myös eurooppalainen kortti meidän omille perinteisille urheilulajeille. Ja pitäisi huomioida tällaiset alkuperäpelit, jotka ovat jo pitkään olleet meillä – Lisäksi nuorten liikkuvuus on erittäin tärkeää. Meillähän on Erasmus, joka on nyt tutkinnan alla, mutta urheilun pitäisi olla siinä mukana. Ja sitten muutama seikka, tehtäköön selväksi. Yksi brittikollega on puhunut tästä te- teemasta ilman, että hän tuntee välttämättä kovin hyvin. Meidän pitäisi Euroopan unionin lippua liehuttaa enemmän näissä tapahtumissa – mutta tämä on nyt vain ehdotus, sen voi sitten hyväksyä tai ei. Että eri urheilulla on varusteet päällä, että niissä sielläkin voisi olla Euroopan merkki tai lippu. Ei tämä mikään velvoite ole millään muotoa. Jokainen järjestö, liitto, maa voivat miettiä, onko se sitten soveliasta tai ei. Haluaisin kiittää sihteeristöä kaikesta tuesta tämän mietinnön laadinnassa. Totta kai avustajaani kansanpuolueessani ja omaa toimistoa ja kaikkia niitä, joiden kanssa olemme moneen otteeseen tästä teemasta puhuneet. Tuki on ollut lähes yksimielistä, minä väittäisin, urheilun hyväksi. Tämä on ensimmäinen tällainen mietintö toivottavasti. Kun saadaan tarkistuksia ja lausuntoja, niin pyytäisin, että sihteeristö voisi laaje, lykätä määräaikaa tarkistusten jättämisen. Minä totesin, että se pitäisi olla elokuun lopussa, mutta nythän ollaan lomille menossa. Olisi helppoa, jos meillä olisi määräaika hyvässä myöhemmin. Ehkä viikolla lykättäisiin. Tämän myötä ehkä voisimme tätä mietintöä vielä parannella. Puheenjohtaja, kovasti kiitoksia. No, odottelen tässä teidän kommenttia seuraavaksi. Kommentteja tulee, hyvä kollega. Täällä paljon jo naurellaan, mutta tämä Eurooppa-lippu, hmm. Niin, näin fiksu minä olen. Herra Kelly, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin esittää yhden huomion. Pöytäkirjan ei tämä ole kritiikkiä, mutta minä en pystynyt äänestämään aamulla ja tiedän miksi ja ymmärrän sen kyllä. Pitää päästä muutkin ääneen, mutta kyllä tätä järjestelmää pitää katsoa vielä koko parlamentin kannalta. Eh, eli jos on jäseniä, varajäseniä, jotka ovat mukana keskustelussa, niin he eivät voi sitten it omistakaan tarkistuksista enää äänestää. Eli kyllä tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Ja sitten, jos ei pysty äänestämään, niin kuitenkin olen lukenut tämän mietinnön ja olen todella iloinen. Se on loistava mietintö ja siinä on kaikki eri ulottuvuudet otettu huomioon ja hyvin osoitettu, että missä toimintaa tarvitaan. Eli haluaisin tosiaankin onnitella herra Fisasta hänen hienosta työstään. Pari juttua vielä ehkä. Ensinnäkin hän mainitsi naiset ja urheilun. Se on tietysti asia, josta pitää puhua. Se on vakavasti otettava asia ja yksi syy ehkä, minkä takia meillä on niin paljon osallistujia ja tunnustusta ähm, naisille, on se, että mm, heitä ei ole edustettuna näissä korkeimmilla tasoilla järjestöissä, koska sillähän pystyttäisiin ehkä sitten vaikuttamaan vähän siihen, mitä kentällä tapahtuu. Ja sitten pitäisi myös muistuttaa tosiaan tästä urheilun taloudellisesta merkityksestä. Monet ihmiset eivät ole kiinnostuneita, eivätkä mm, sitä ehkä tunnustan, mutta kyllähän tässä on kyseessä kuitenkin 3,65 prosenttia BKTstä kuitenkin. Ja vapaaehtoistyö, se on tietysti merkittävää ja sitäkin korostettu. Ja sitten on kosketeltu yhtä asiaa, joka on jatkuva ongelma urheilussa, nimittäin klubit versus kansallistiimit. Ja ehkä pitäisi tosiaan korostaa sitä, että kansallisella tiimissä saa, täytyy olla vapaata, vapaa mahdollisuus pelata. Eikä tästä saa sitten seurata omalle klubille mitään ongelmia. Eli tämä olisi ehkä sellainen asia, mihin EU-tasolla voitaisiin kiinnittää, kiinnittää huomiota. Sitten kunnon rahoitus, se on ihan hyvin esitetty, mutta haluaisin vain sanoa, että rakennerahaston osalta minä olen tehnyt tarkistuksen niin, että urheilijat otettaisiin huomioon siinä ja että avattaisiin nyt mahdollisuuksia sitten siihen, että saisi myös rahoitusta urheilun noista ympyröistä. Se olisi ihan hyvä. E, ja agentteja tulee tosiaan vähän seurata. Mm. Ja tietysti EU voisi tehdä aika paljon näiden ongelmien ratkaisemiseksi, mutta niitä ei voida välttämättä ratkoa näitä ongelmia kansallisella tasolla ja paljon ongelmia ja rahaa voitaisiin säästää, jos saataisiin tällainen välimiesoikeus Euroopan unioniin. Niin sitten tässä puhuttiin tästä Euroopan urheiluvuodesta ja urheilupääkaupungista ja varmasti voisimme edistää tätä pääkaupunkiajatusta. Ja jos meillä olisi tällainen urheilupääkaupunki, niin varmasti suurin osa tästä ö, toiminnasta voisi aina kulloisenakin vuonna keskittyä tietyn pääkaupunkiin koska emme voi ehkä kaikkia toimijoita kaikissa kaupungeissa, mutta jos olisi tällainen urheilun pääkaupunki, vuoden pääkaupunki, niin sitten nämä toimet voisivat toimia yhdessä. Ja sitten tosiaan tämä lippuasia, niin olisi vähän leihottaa Euroopan unionin lippua isoissa tapahtumissa, koska monet ihmiset niin heiluttavat vain kansallista omaa lippuaan. Ja tämä varmasti kyllä auttaisi meitä lähentymään kansalaisiin. Ja sitten vielä lopuksi puhuttiin näistä alkuperäislajeista ja peleistä, niin olisi hienoa tosiaan, jos laitettaisiin jonkinlainen kartta. Kyllä me varmasti voisimme tehdä tässä paljonkin. Ja näin voitaisiin tosiaan sitten parantaa kaiken kaikkiaan kulttuurista monimuotoisuutta ja tätä urheilun ulottuvuutta EU-tasolla. Eli kaiken kaikkiaan tämä on loistava mietintö ja ehkä tosiaan niin tätä tarkistusten jättämisen määräkään voitaisiin pidentää, koska tästä lähtien nyt sitten elokuun loppuun asti, niin kaikki ovat lomalla. Ja sitten ehkä saataisikaan tiettyjä tarkistuksia. Kiitoksia. Kelly. Kiitos, herra Kelly. Haluaisin palata tähän ensimmäiseen kommenttiin. Teillä on kaikki oikeudet tehdä tarkistuksia, käyttää puheenvuoroja. Te olette yksi ahkerimpia kollegoja täällä Ongelma vaan se, että te olette varajäsen, siksi voitte äänestää vain silloin, kun varsin jäsen ei ole paikalla. Enintään kun on kysymys omista tarkistuksista, niin voisitte sopia jonkun kollegan kanssa, että äänestätte hänen puolestaan. Mutta jos hän joka tapauksessa tukee tätä tarkistusta, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Emme voi muuttaa sääntöjä vain siksi, että te olette niin innokas varajäsen. Emme voi asialle mitään, minä ymmärrän teitä, mutta minusta voimme keskustella asiasta keskenämme, sopia sitä keskenämme. Aivan lyhyesti herra Keli vielä. Ihan totta kai. Ei tästä mitään kiistaa tehdä, mutta kun katsotaan Euroopan parlamenttia, miten se toimii, niin kyllä tähän pitäisi puuttua jossain vaiheessa. Es es funktioniert wie in jedem anderen Parlament. Niin, tämä toimii niin kuin muissakin valiokunnissa, muissakin parlamenteissa varsinaiset jäsenet äänestävät ja varajäsenet äänestävät silloin, kun varsinaiset eivät ole paikalla. Näin on kaikkialla eri parlamenteissa. Nyt sitten 13 puheenvuoroa. Jos haluatte vielä tänään kotiin, pyytäisin teitä käyttämään lyhyitä puheenvuoroja. Ja pyydän, että ei pidä kuvitella, että pitää sanoa kaikki se, mikä muutkin ovat sanoneet. Pyydän, että olette lyhyitä, täsmällisiä, ettekä lähde liikkeelle Aatamista ei vasta kaikki se jo tunnetaan. Rova Boskyrt. Hartelijk bedankt, voorzitter. Uh, nou, meneer Visas, uh, u zei gisteren... Kiitoksia. Niin, herra Fisas, sanoitte eilen, että paljonkin tästä aiheesta voidaan sanoa ja ei ole riittävästi tilaa kaiken esille tuomiseen. Odotan kovasti yhteistyötä kanssanne kaikilla aloilla. On paljon kiintoisia asioita tässä asiakirjassa, mitä ole, minkä olette laatineet. Ja mutta ette ole tässä pelkästään mm, keskittynyt jalkapalloon, vaan tässä on hyvin sovellijalla tavalla tuotu esiin asiat urheilusta. Pari asiaa kuitenkin. E, jotain kaipaisin tästä, mm, ei välttämättä tästä asiakirjasta, vaan komission alkuperäisestä tiedonannosta, koska tässä on mainittu, että toimintaa on liian vähän, toimenpiteitä on liian vähän, niin voitaisiin tosiaan miettiä, että mitä voitaisiin tehdä tässä toimenpidepuolella. Jos komissio mitä mainitsi, niin me voisimme kuitenkin jotain mainita ja sitten Täällä on mainittu doping-asiat ja minusta tuntuu, että kuitenkaan pitäisi unohtaa näitä perusoikeuksia dopingin torjunnassa, vaan meidän pitää kuitenkin pystyä huolehtimaan esimerkiksi yksityisyyden suojasta. Sitten urheiluurista. Minusta, kun olen puhunut urheilijoiden kanssa tästä asiasta, niin niin yläasteelle asti kaikki sujuu ihan ok, mutta sitten kun siirrytään korkeakouluasteelle, niin siellä sitten tulee vaikeuksia eteen esimerkiksi jalkapallossa ja muissakin urheilulajissa, että heidän urheiluuransa sitten saattaa siitä kärsiä. Ja sitten pitäisi varmasti katsoa myöskin diplomeen ja näiden todistusten vastaavuutta. Ja Tästä välimiesoikeudestakin esitettiin kysymyksiä. Tämä järjestelmä kuitenkin vaikuttaisi vähän mutkikkaalta, että voisitte varmaan tätä vielä vähän selkiyttää, jos tulisi tällainen urheilutuomioistuin. Ja sitten agentit, niin olen ihan samaa mieltä siitä, että jonkinlainen rekisteri varmasti olisi paikallaan. Koska FIFAn ö, luettelo ei ole riittävä koska pelaajien agentit eivät toimi pelkästään no, jalkapalloalalla, vaan pitää katsoa myös korista ja rugbyä ja muita ö, lajeja yhtä lailla. Eli tähän pitäisi varmasti kiinnittää huomiota. Nämä ovat asiat, jotka haluaisin ottaa esille ja odotan kovasti yhteistyötä kanssanne. Herra Migalski. Herra Migalski. Dziękuję bardzo. Ja będę trochę bardziej krytyczny. Dlatego... Kiitos. Aion olla hiukan, kriittis, hiukan kriittisempi, koska olen Euroopan vastustaja ja pelkään, että tämän tyyppiset mietinnöt saavat ihmiset pitää, olemaan pitämättä Euroopan josta tässä on monia asioita tässä mietinnössä, joita siellä ei pitäisi olla. Tartun kolmeen tai neljään tällaisen asian, jotka minusta eivät ole oikein. On periaate siitä, että ei pitäisi kirjoittaa jotakin sellaista, mikä ole välttämätöntä ensinnäkään alun perinkään, niin minusta olet laittaneet tänne aivan liikaa turhia kohtia. Kohdassa yhdeksän te sanotte, miten tärkeää on, että, että oikeu, mediaoikeuksien mm, missä menettely voisi olla keskitetty. En tiedä, mitä tämä oikein tarkoittaa, mitä se merkitsee. Tämä saattaisi olla kielteinen asia. Te myöskin ehdotatte sitä, että luotaisiin eurooppalainen rekisteri tai virasto, tämäkin olisi aivan turhaa. Haluatte saada aikaan tällaisen urheilun välimiesoikeuden, eurooppalaisen jaoston, mikä on aivan turhaa ja siitä on kustannuksia. Pitäisi kysyä Euroopan veronmaksajilta, onko todellakin veronmaksajien mielipide se, että varoja pitäisi käyttää nyt tällaisiin investointeihin näinä aikoina. Te puhutte myös siitä, että pitäisi järjestää vuotuinen urheilun päivä. Teillä on oikeus sanoa näin. Meillä on jo monia tällaisia päiviä Euroopassa. Kysymys, joka tästä nousee, on se, tarvitaanko nyt vielä yksi tällainen päivä lisää vain siksi, että niitä on jo muutenkin runsaasti. Te olette myös ehdottamassa tukea sille, sellaisia aloitteille, että olisi Euroopan urheilu pääkaupunki. On olemassa jo kulttuuripääkaupunki, ei nyt ole mitään tarvetta saada toista samantyyppistä pääkaupunkia. Ja sitten tämä kohta 26, joka on mielenkiintoinen asia, joka kiinnostaa myöskin brittilehdistöä ja sitä on myöskin kommentoitu pitkälti Puolan lehdistössä. Siis se, että eurooppalaisissa urheilutapahtumissa liehuisi Euroopan unionin lippu. Ja mielenkiintoisempaa on se, että se olisi myöskin urheilijoiden asuissa. Minusta Tämä on aika kummallista. Minä en oikeastaan ymmärrä, miksi tällaista tarvittaisiin. Puolan kansallinen tunnus on Kotka. Ehdottaisitteko te, että, että eurooppalaiset tähdys ovat Kotkan vieressä vai Kotkan ympärillä vai Kotkan tilalla? Miten te teknisesti kuvittelette, että tämä toteutettaisiin ja mikä on tarkoitus tällaisille ehdotuksille? Uh, hello. <coughs> Uh, okay. Uh, Selvä. Niin, ei kun minä haluaisin aloittaa aluksi, että aika järkeä paljonkin Fissasin mietinnössä. Minä itse tulen urheilun parista, olen pelannut jalkapallo kaikilla tasoilla. Urheilu tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia, pyrintöä, aivan hurja unelmia, tarjoaa yhteisöä, yhteisöllisyyttä, tai erilaisia rotujen edustajia, eri luokkien edustajia, kansallisuuksia. Aika paljon järkeä siinä, mitä hän tänne on kirjannut, mutta sanoisin kuitenkin kohta 26. En tiedä, pitikö nauraa vai itkeä, kun minä luin sen. Katsokaapa, mitä lehdistössä meillä sanotaan tänäänkin. Ihan hölynpölyä, hulluutta, että sama lippu muka kaikille. Ei tämä on Murdochin lehti, tämä on Daily Express. Hetkinen, ei ole Murdochia. Let him, <laughs> let, let me finish. But look. Saakaa lopettaa. Tätä samaa lippua te esitette urheilutapahtumiin kaikille urheiluille. Se jouduttiin poistamaan perustuslaistakin, koska tiedettiin, että se oli niin vähän suosiota saanut kautta mantereen. Jos ajatellaan maani niin mielipidetilasteluja, että 50 prosenttia ihmisistä haluaa lähteä ylipäätään Euroopan unionista, sori vaan, jos näin edetään lipun kanssa suurissa tapahtumissa, ja jos pakotetaan Ben Peterson, Johnny Wilkinson ja kumppanit joutuvat tätä käyttämään myös as- asuissaan, niin sori vaan, mutta huono uutinen monelle meillä. Kiitos. Thank you very much. You had your TV. Kiitos teidän te- TV kanavani oli paikalla. Saatte kaikki mitä halusitte, mutta ette ole oikeassa. Emme nyt aleta pelleilemään täällä. Me teemme täällä politiikkaa, hyvää urheilupolitiikkaa. Ja lippukysymys on ehdotus. Teidän pitäisi lukea. Se on ehdotus. Se ei ole mikään velvoite. Ja brittilehdistöstä ei tarvitse edes puhua. Parempi jättää se sikseen, herra Bellet. Thank you. Thanks very much, uh, chair. Kiitoksia kovasti. Voit puhua lyhyesti. Ensinnäkin äh, minä tulen jättämään tarkistuksen niin, että siitä, että Murdochin lippu äh, nostettaisiin näihin esille Euroopan lipun sijaan, ehkä se auttaisi sitten. Onnittelut äh, esittelijät näistä hyvistä ja realistista ehdotuksista. Santiago, minä sanon sinulle, että media saattaa tässä aloittaa tällaisen ikävän tyylin. Mutta monet ovat kyllä lukeneet ihan väärin, ymmärtäneet väärin nämä ehdotukset. Jos ajatellaan vaikka tällaista ää, tuomioistuinta, niin eihän ö, esittele ehdota sitä, että Euroopan unioni perustaisi tuomioistuinta, vaan että eh, nuo eh, järjestöt keskenään sopisivat tällaisesta rakenteesta. Mehän haluamme edistää hyvää hallintaa jalkapallossa ja muussa urheilussa, eikä EU tässä ryhdy aloitteisiin. Sitten sama koskee muitakin ehdotuksia, esimerkiksi pelaajien agentteja. Niin jos me eh, haluamme EUn tukevan tällaista tarkistointijärjestelmää, niin eihän tässä esittelijä suinkaan ehdota, että EU sitä järjestäisi. Ei niin tässä sanotaan vaan siitä, että tukisimme tällaisia neuvotteluja, joita käydään nyt komission eh, ja agenttien välillä ja annetaan sitten heidän hoitaa itse tämä homma. Eli me voisimme vain tukea sellaisia aloitteita, jotka menevät oikein suuntaan. Ei tässä ehdoteta, että EUsta järjestäisi Älkää sanoko tätä ainakaan brittilehdostölle, koska se olisi aivan valheellista. Ja sitten vielä pari asiaa. Luin sen, mitä tosiaan tässä on sanottu, että pitäisi korruptiota, dopingia ja sopupelejä vastustaa ja tämä on varsinkin aika ratkaiseva. Sitten toinen asia koskee tätä reilua peliä taloudellisesti ja haluaisinkin käyttää yhtä esimerkkiä, joka on peräisin Premier Leagueista. Tästä luki Independentissä viime viikonloppuna Manchesterissa yksi klubi oli tehnyt sponsorisopimuksen 400 miljoonasta punnasta yhden ö, lentoyhtiön kanssa ja sitten UEFA aloitti tutkimuksen, tämä ei siis kuulu EUlle mitenkään, mutta me voimme sanoa tässä mietinnössä, että tuemme sitä, että UEFA vaatii läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, että katsottaisiin tätä sponsorointisopimusta, että onko tämä nyt ihan reilua, koska tässähän puhutaan myös kilpailusta, Euroleagueista, Champions Leagueista ja niin edelleen. Annetaan UEFan tutkia nämä jutut ja katsoa, onko kyseessä reilu pelu taloudellisesti ja me voimme sitten sanoa, että me tuemme tätä, me tuomme hyvää hallintoa. Ja siis itsehallintoa. Voin sanoa kollegoille, kollegalle, joka tavallisesti ei ole edes valiokunnassa, mukavaa, että olette täällä tänään. Mutta sanoisin, että perussopimuksessa todetaan, että urheilujärjestöjä täytyy kunnioittaa, että niillä on oma autonomiansa. Ei meistä kukaan tule puuttumaan niiden toimintaa. Mutta jos FIFA, UEFA ja ja muut järjestöt pyytävät, että autamme heitä siinä, että saadaan sääntöä aikaan, silloin meidän täytyy pyrkiä toimimaan tämän mukaisesti. Voimme ainakin pyrkiä tarjoamaan foorumin tälle. Kaikki näyt, on aina toisin kuin se, miten te luette. Tulette aina kaiken niin kuin haluatte se lukea, ettekä sitä, mitä todella on kirjoitettu. Nyt herra Boris. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja ihan muutama sananen lippuses, lipusta, ei pelkästään siitä. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Fisassia mietinnön puolesta. Koko urheiluyhteisö on odotellut jo pitkään jotain tällaista. Se on hyvin kattava mietintö. Ja kun kuulimme jo Puolan urheiluministeriäkin, niin tiedämme, että varmasti näiden seuraavien kuuden kuukauden aikana ryhdytään erityistoimiinkin tällä saralla. Me tarvitsemme uutta eurooppalaista urheilupolitiikkaa, koska se on kirjattu myös perussopimuksiin. Näin voimme paremmin yhteensovittaa toimiamme. Haluaisin tukea FISassa sikäli, että koko reiluus ja läpinäkyvyys urheilussa on asiana äärimmäisen tärkeä. Myös ajatellaan, mikä koulutustehtävä urheilulla on tulevia sukupolvia ajatellen. Totta kai täytyy miettiä myös korruptiota. Meidän täytyy pystyä jotenkin julkistamaan myös agenttien palkkiot, miten paljon he tienaavat. Se on tehtävä julkiseksi. Sitten rakennerahastojen osuudesta tai urheilurien tukemisesta. Kaikki tämä erittäin tärkeää lopuksi vielä lipusta viimeisenä, mutta ei vähimpänä asiana. Ei tässä ole mitään ristiriitaa se, että vaikka olen puolalainen ja herra Fisas puolestaan espanjalainen ja puheenjohtaja saksalainen, ja noin teoreettisesti voitaisiin ajatella, että 2012 jalkapallon Eurokupissa ei olisi mitään ongelmaa meidän pelaajiemme kannalta, että heillä olisi oma lippunsa, mutta myös Euroopan lippu. Thank you. Um, there are few areas that have an important local on pari asiaa, joihin liittyy tällaista paikallista ja sitten myös kansainvälistä ulottomuutta. Näitä esimerkkejä on aika vähän. Ei ole mitään samantyyppistä ja siksi olisi tärkeää, että me varmistamme, että katsotaan tätä läheisyysperiaatetta eikä lähdetä tällaista top-down lähestymistapaa ajamaan läpi. Ja sitten kun meidän pitää miettiä, että mikä asema urheilulla voisi olla, niin meidän pitäisi edistää urheiluliikettä Euroopan, Euroopassa ja Euroopan unionissa. Tässä on muutama esimerkki siitä, että tässä pitäisi tosiaan keskittää huomiota eurooppalaisen identiteettiin, eikä niinkään siihen, että edistetään urheilua. Se, että vaikka esimerkiksi pitäisi olla EU-lippu ihmisten pelipaidoissa, se on ihan kauhea ajatus. Sehän on osa meidän kulttuuriperintöämme ja esimerkiksi Britteen saarilla niin ei siellä pidetä edes brittilippua, vaan Skotlannin ja Walesin ja näiden muiden äh, kuningaskuntien omia lippuja. Eli mm, se, että vielä esittäisi eu lippu niin tämä on kyllä ihan mahdoton ajatus, kun me olemme niin mm, innostuneita omista kansallisista tiimeistämme, eikä voida pakottaa ihmisiä ottamaan vastaan tällaista EU-identiteettiä. Eli jos tehdään tällaisia ehdotuksia, niin silloin kyllä ihmiset kääntyvät koko EUta vastaan. Ja sitten mm, tämä ajatus tästä välimiesoikeudesta, niin minun mielestäni se voisi kyllä vahingoittaa niiden mainetta. Ja entäpä sitten, jos yksi osapuoli on EUsta ja toinen sitten EUn ulkopuolelta, niin miten tämä sitten logistisesti pelaisi? Ja meillä on tietysti paljon kommentteja, jotka koskevat varsinkin jalkapalloa ja se, mitä tänä päivänä tapahtuu, niin tietysti Eh, sitten liittyy myöskin tulevaisuuteen. Meidän pitäisi varmasti keskittyä tulevaisuuteen, niin että on hyvä, että olette käsitelleet koulutusta varsinkin paikallisella tasolla ja sosiaalinen osallistaminen, niin siinähän urheilu on juuri yksi esimerkki, miten ihmiset saadaan yhteen. Eli siihen meidän pitäisi keskittyä, eikä siihen, että miten luodaan tällaista eurooppalaista identiteettiä. Vielä kerran, lopullisesti tämä mietintö ei ole mietintö Euroopan lipusta, tässä mietinnössä edes määrätä, että lippua jossakin pitää käyttää. Mietintö on hyvä mietintö monista tärkeistä urheilua koskevista, urheilua koskevista asioista. Ja siinä on yksi pieni ehdotus siitä, että näin voitaisiin tehdä. Eihän nyt tarvitse jokaisen vielä kerran todistaa, miksi näin ei ole. Todennäköisesti näin ei tule tapahtumaan, mutta antakaa hänen tehdä edes ehdotus. Se on pieni lause tässä hyvässä mietinnössä. Jos teillä ei ole mitään muuta sanottavaa kuin puhua vain tästä, niin voin sanoa, että niin tämä, se on valiokunnan, tai voidaan kysyä jostakin muusta kuin jostain lippukysymyksestä. Me teemme itsemme naurunalaiseksi, jos me puhumme vain tästä yhdestä yksittäisestä pikkuehdotuksesta, eikä muusta pitäisi olla hiukan vakavampia, koska mietintö on vakava ja hyvä, ja siinä on todellakin tärkeitä asioita esillä. Eikä vain lapusta, Niin, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Totta kai on mielenkiintoista, kun puhumme urheilijoista, pitäisi myöskin puhua sosiaaliturvasta ja siitä, niin kuin ylipäätään puhutaan työntekijöiden osalta. Tämä on mielenkiintoista, koska myöskin urheilijoille sattuu onnettomuuksia ja urheilijat keskittyvät urheiluunsa eikä heillä usein ole mitään muuta ammattia. Joten on hyvin tärkeää luoda jonkinlainen sosiaaliturva. Sitten kohta 11 puhutaan rakennerahastoista, sehän on nyt mainittu useampaan yhteyotteeseen. Ja haluaisin, olisin mielelläni kuulla, mitenlaisen ehdotuksen komissio tekisi tällä alueella miten rakentarahastojen osalta voitaisiin toimia, voitaisiin sitä tukea näitä toimia. On myöskin hyvin tärkeää, että amatööriseurat mainitaan, sillä myös amatööriseuroja tulisi tukea. Ja sitten aivan lyhyesti nämä liikkuvuuden ohjelma urheilijoille. Tässä on kenties jokin käännösvirhe, mutta haluaisin sanoa, että tällä ei olisi sana atleetti, vaan nuoret urheilijat me olemme puhuneet myöskin Erasmuksesta aiemmin. On hyvin tärkeää löydä tämä on Ehkä tällainen pieni tarkistus voitaisiin tehdä tähän, koska myöskin Mahokin pelaajat ovat myöskin tällaisia urheilijoita minulle. Minä en puhu tästä urheilusta, tästä lipusta, mutta myöskin lippuajatus on hyvä. Jos meillä on Slovakian lippu ja Euroopan lippu vierekkäin, niin se on hyvä asia, koska se vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Herra Bago. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua Unkaria, mutta, mutta en aion puhua Unkaria, koska englantia, koska sillä tulee ongelma. Mutta haluaisin puhua kohdasta viisi ja haluaisin sanoa, että urheiluhuligaanien osalta voitiin sanoa, että on hyvä, että tässä on tämäkin kohta mukana. Ja Myöskin Santiago ystäväni on ottanut esille, on olemassa kansallisvaltioita, jotka ovat jo ottaneet askelia ja toimia, toimii näissä asioissa. Voisi myöskin sanoa, että minä tulin tähän valiokuntaan syyskuussa ja olen ylpeä siitä, että olen tämän valiokunnan jäsen. Ja nyt näin ensimmäisen kerran, miten mietintö syntyy alusta loppuun ja näin, miten ahkeraa työtä täällä tehdään. tehdään lysymys vielä, joka koskee kohta 25, jonka liittyy siihen kommenttiin, jonka kollega Boskyt esitti, joka koskee tällaista liikkuvuusohjelmaa ja sen aikaansaamista urheilijoille. Täällä valiokunnassa on puhuttu useampaan otteeseen tällaisesta urheilun Erasmus-ohjelmasta, joka olisi opiskelijoiden ja Erasmus-ohjelma. Ja minkälaisia käsityksiä mm, olisi tästä asiasta esimerkiksi komissiolla? Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin käsitellä aihetta, joka ei nyt ole no aihetta. Siis se ei tullut esille oikeastaan koulutus, kasvatus. Me olemme myös koulutus valiokunta. Koulutuksella ei ole pelkästään fyysistä ulottuvuutta, ajattelen terveydellisiä vaikutuksia, vaan sosiaalinen ulottuvuus, ajatellen niitä arvoja, yhteisiä arvoja, joita voidaan välittää koulutusjärjestelmän kautta aivan varhaisista nuoruudesta alkaen jäsenvaltioissa. Haluaisin tukea esitystä, että rakennerahastoja käytettäisiin urheilun hyväksi. Urheilu sopii erittäin hyvin kohesiopolitiikan tavoitteisiin. Siellä ei ole juurikaan hankkeita rakennerahastosta rahoitettu, varsinkin sosiaalirahasto, joka tukee koulutusta, sopisi eurooppalaisen urheilustrategian toteuttamista. Haluaisin myös tukea eurooppalaista urheilupäivää. nämä teemapäivät ovat hyviä tapoja viestittää omia asioitamme. Se, että olisi eurooppalainen urheilupääkaupunki vuosittain, hyvä ajatus sekin. Tiedän, että ei Santiago Fisas halua vain tukea tätä aloitetta, joka on jo olemassa – Euroopan lipusta sitten, ei sitä pakoteta ja tyrkytetä, vaan esitetään urheilutapahtumien. Sekin on hyvä tapa esitellä arvojamme. Marko? Marko. <clears throat> Minä halusin puhua sen verran, että sanoisin, että kuten Santiago jo alussa totesikin ja aikaisemmissa kokouksissa puhunut, että se on hyvin kattava ja erittäin hyvin tehty minun mielestäni kaiken kaikkiaan. Minä haluaisin korostaa sitä merkitystä, joka on sillä, että otetaan naiset huomioon, kun ajatellaan 2012 olympialaiset. Täytyy muistaa, että monissa maailman valtiossa ei ole naisilla mahdollisuutta harrastaa urheilua vapaasti. Euroopan ehkä pitäisi tätä pitää framilla enemmän, että meillä olisi tasa-arvo ja vapautta tarjota kaikille. Minusta olisi tätä tähdentää myös tällaista mahdollisuutta, että rakennerahastoja käytettäisiin rahoittamaan urheiluhankkeita ja urheilutapahtumia. En puhu tässä nyt lipussa sen enempää, jos, kun se on kuitenkin jäsenvaltioissa tärkeissä yhteyksissä parlamentin hallituksen rakennusten ulkopuolella. Siellä on kansallisia symboleita, mutta yhtä lailla myös Euroopan unioni, miksei vaikka olisi laukussa tällainen. No vaikka me eivät. Niin. Nyt kun on päässyt näin pitkälle, en käytä pitempää puheenvuoroa. Hyvä mietintö, hyvä perusta. Teemme muutaman tarkistuksen ja jatkamme työtä sitten sen jälkeen. Hannibal. Rova Hannibal. Uh, Kiitoksia. Haluaisin vain brittinäkökulmasta sanoa, että ei se ole meidän kaikkien näkemys. Ja voin olla ihan samaa mieltä teidän kanssanne puheenjohtaja, että eh, jos eh, tehdään tällainen ehdotus, niin sitten voidaan tehdä tarkistus, jolla pyydetään poistoa. Eikä tämä ole tosiaan mikään e, e, ehdotus eurooppalaista identiteetistä. Ja haluaisin tämän jättää tosiaan muiden brittien kanssa pöytäkirjan. Tässä nyt vaarana, että koko peli menetetään, vaikka tässä äh, mietinnössä on hyviä asioita. Se on erinomainen mietintö. Ja haluaisin tosiaan palata vielä siihen, mitä Markus Karha sanoi juuri naisista ja urheilusta. Tässä on tosiaan työtä tehtävänä ja varmaan voimme saada aikaiseksi sopimuksen keskenämme, niin että toivottavasti voidaan jatkaa rakentavalta pohjalta. Ja sitten tosiaan tähän liittyy tällainen sosiaalinen odottuvuus. Paljon ei ole puhuttu terveydestä, mutta se voisi olla asia, josta voitaisiin jatkaa. Ja sitten unkarilainen kollega puhui tässä tosiaan syrjinnästä ja mm, varmasti ainakin jalkapallon on aika paha maine ja varmasti voitaisiin tehdä tässä kansallisessa Euroopassa paljonkin. Ja sitten ensi vuonnahan meillä on olympialaiset Ja me menemme vierailullekin tämän aiheen tiimoilta tässä syksyllä. Ja voisimme tosiaan vähän katsoa sitä, että mitä kaikkea olympialaisilla tapahtuu ja hankkiutua eroon sellaista ajatuksista, joita joillain on, että tässä on, olisi kyse jostakin EUn laajuisesta urheilusta, vaan tässähän on tärkeästä aiheesta kyse, jotka liittyvät urheiluun ja meidän pitäisi tukea tätä mietintöä. Dank. Herr Lökkegold. Thank you, um, Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee siihen, miten herkkä asia on, minä puhun nyt äh, Tanskaa tällä kertaa, kuten muut puolaiskollegat ovat puhuneet täällä Puolaa. Mikrofoni. Min rapportør er jo ikke øh, for, for alle. Esittelijä on maininnut kaikki ryhmät ja haluaisin oman ryhmäni puolesta todeta, että Tuen täysin hänen mietintöään, se on hyvä, se on vakavasti tehty, se tarttuu kaikkeen siihen, mikä on välttämätöntä tässä yhteydessä. Ja jos me lähdemme liikkeelle Lissabonin sopimuksen artiklasta 165, meillä on erittäin hyvä perusta. Haluaisin liberaaliryhmän nimissä todeta, että minun kannaltani katsottuna tässä olennaisimmiltaan on kysymys urheilun sosiaalisesta ulottuvuudesta. Kysymys siis siitä, miten saadaan kansalaisia yhteen, miten saadaan aikaan yhteenkuuluvuutta. Kysymys on kansanterveydestä ja se on tässä keskeisenä aiheena. Ja minusta meidän tulisi keskittyä näihin yhteyksiin, tähän kokonaisuuteen Euroopan unionissa ajatellen nimenomaan kansanterveyttä, koska meillä niiltä osin on todellakin mahdollisuus asettaa urheilu etualalle. Roman McClarkinille. Minun on nyt sanottava sikäli, että hän on oikeassa siinä mielessä, että meidän todella täytyy olla varovaisia siinä, että me emme käynnistä tällaista emotionaalista keskustelua lipuista ja hymneistä ja sen sellaisesta, koska kansalaiset hyvin nopeasti omaksuvat tällaisen torjuvan asenteen. Tietysti tähän liittyy paljon populismia, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että voimme päätyä hyvin vaikeaan aihealueeseen, jos haluamme puhua lipusta ja hymnistä. Tanskassa on julkaistu samantyyppinen artikkeli, joka oli samanlainen kuin se, joka on ilmestynyt brittilehdistössä ja on tehty mielipidetiedusteli, jossa todettiin, että 80 prosenttia oli sitä mieltä, että tämä on järjetön ajatus. Meidän on hyväksyttävä se, että ihmiset ajattelevat tällä tavoin, olimme mitä mieltä tahansa. Se on asia, joka täytyy ottaa huomioon. Olen yhtä mieltä siitä, että tietysti tällainen ehdotus voidaan tehdä. Se on vapaaehtoista. Vapaaehtoisesti voi toimia näin. Tietysti tämä kohta voidaan poistaa mietinnöstä, mutta jos kysymys on urheilusta tässä keskustelussa, silloin meidän pitää myös keskusteluissa ottaa huomioon se, että meidän ei pidä antaa populismille mitään mahdollisuutta lamauttaa keskustelua ja tuhota keskustelua. Sillä jos näin käy, asiasta tulee keskeinen kysymys keskustelu. Sekin on jo nähty. Eikä ole mitään syytä antaa populistille tällaista tilaisuutta, mutta muuten on yhtä mieltä mietinnöstä. Ja lyhyesti herra Keli. Niin Kiitoksia. Ihan lyhyesti toistaisin sen, mitä te ja Mary Hannibal totesivat, mitä brittilehdistöstä voidaan todeta, että tämä on ehdotus, suositus. Se kuuluukin esittelijälle tehdä esityksiä, sitten keskustellaan ja päätöksiä tehdä. Toiseksi niin, että 50 prosenttia Briteistä haluaa lähteä unioniin, eikä yllättävä, kun on niin paljon kielteisyyttä, vääristetään asioita ja kolmanneksi meidän täytyy vahvimmin mitä me tuoda esille, minä toistan sen vielä – Tämä on kaiken huonoin PR-toimisto. Me altistumme kritiikille, niin helposti pitää iskeä takaisin vihdoinkin. Ja sitä paitsi voitaisiin ehkä voitaisiin muuttaa passitkin tai parempi pitää kiinni passista ja puhelimista, koska joku voi hakkeroida brittilehdistön puoleltakin. In, thank you, uh, uh. Niin, kiitos Sean. Kaikki tietävät, että Lissabonin sopimuksessa on mainittu mahdollisuus myöskin erota unionista. Haluaisin vain todeta senkin. Just, I have to say also something. You allow me. Niin, minä täytyy itsekin sanoa vielä jotakin. Minä haluaisin, että mietintöön otettaisiin vielä seuraavat asiat. Että meidän pitää ajatella sitä, että naisia jalkapalvelussa ei saa syrjiä. Nimittäin erässä erityisessä mielessä Olympiakisojen säännössä määrätään, minkälaisia asusteita täytyy käyttää. Olemme siis olympialaiset säännöt ja kaikki käyttävät samantyyppisiä asusteita. Se on määritelty aivan täsmällisesti, mitä missäkin urheilulajissa, minkälaisia asusteita missäkin urheilulajissa pitää käyttää. Näin toimivat nyt jo sellaisetkin maat kuin Iran. Ne ovat nyt, ovat nyt todenneet, että ovat se että heidän täytyy täysin kätkeytyä vaatteiden alle ja se sallitaan. Tämä johtaa siihen, että naiset islamista maista, jotka tähän asti ovat tulleet ilman huntua, vaan ovat käyttäytyneet, ovat olleet normaalissa uima asussa tai käyttäneet teepaitaa, eivät enää uskalla tehdä sitä, koska muut äh, sanovat, että he ovat, voivat osallistua kilpailuihin vain, jos he käyvät asusteisiin kiireestä kantapäähän. Naisten jalkapallojoukkue Saksassa pelatessaan oli Iranissa järjestössä muslimivaltioiden jalkapallokilpailussa ja oli samalla tavoin ob sie noch alle Tassen im Schrank haben. So. kääriytynyt näihin erilaisiin hyvin peittäviin asusteisiin kuin muutkin joukkueet siellä. Tämä asia pitää ottaa huomioon. On tärkeää, että noudatetaan YK, eh, olympiakisojen sääntöjä, jotka koskevat nimenomaan asusteita urheilutapahtumissa. Ja meidän pitää kirjoittaa FIFAlle kaikille, todeta, että järjestölle, että ne huolehtivat siitä, että naiset, jotka uskaltavat tulla ulos getosta, ettei heitä aita takaisin gettoon sillä, että me hyväksymme sen, että he harjoittavat urheilua eh, käydytänä asusteisiin kiireistä kantapäähän. Tämä oli kommentti, joka haluan tässä vielä esittää, mutta ehkä sinulla on jokin ajatus, Santiago. Nyt haluaisin kuitenkin kuulla komissiolta, onko sillä jotakin sanottavaa asiaan. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Kiitos mielelläni. Kiitos ensinnäkin esittelijälle hyvin informatiivisesta ja kattavasta mietinnöstä ja mekin kovasti arvostamme tätä hedelmällistä keskustelua tässä valiokunnassa. Olemme kiitollisia tästä mietinnöstä, koska se hyvin heijastaa komission ajattelua siitä, miten voitaisiin kehittää tätä eurooppalaista ulottuvuutta urheilussa sen mukaisesti kuin perussopimuksessa on säädetty. Ja siinä on hyvin korostettu näitä arvoja, jotka liittyvät urheiluun ja järjestöihin. Ja sitten siinä on puhuttu myös tärkeimmistä haasteista ja korostettu, ja tämä on ratkaisevaa juuri. Ehkä minä nyt väitän tässä vähän vastaan, mutta siis ähm, ajatuksena on se, että urheilu voi edistää tätä Eurooppa 2020-strategiaa ja sen tavoitteita. Mietintö on hyvin tasapainoinen ja siinä on otettu huomioon eri urheilun ulottuvuudet, yhteiskunnallinen, taloudellinen ja tämä järjestöulottuvuus ja sitten siinä myös on tarkasteltu tätä koko sektoria sekä amatööri- että ammattilaisnäkökulmasta. Eli komissio voi yleissuuntauksia tässä mietinnössä tukea. Ne aika pitkälti vastaavat myös meidän tiedonantamme. Sitten mitä tulee näihin erityisiin ehdotuksiin, niin koko joukko niistä on varmaan sellaisia, jotka voidaan yhdistää niihin toimenpiteisiin, joita neuvoston päätöslauselmassa on ö, todettu. 20. toukokuutahan tuo päätöslauselma hyväksyttiin. Ja sitten nämä voidaan myös hyvin varmaan nioa näihin meidän uusiin työrakenteisiin, joita olen perustamassa. Ja komissio tulee tietysti jatkamaan tätä työtä ja panee toimeen muutamat näistä ehdotuksista ja Tietysti varsinkin ne ehdotukset, joita meidän tiedonannossamme oli, muun muassa tulemme käynnistämään selvityksiä, voin mainita nämä alat, joko kyseessä on juuri käynnistetyt hankkeet tai sellaiset tutkimukset, joita ollaan käynnistämässä. Ja tämä tutkimus, joka koski kansallista lainsäädäntöä urheilusta ja vilpistä, niin se on tietysti aika iso aihe sopupelien osalta. Ja sitten voidaan tarkastella mahdollisuutta sen suhteen, että esitettäisiin neuvostolle suosit- suositusta tietyistä toimista tämänkin tämän käynnistämme pian. Ja sitten vielä lisäksi pitäisi katsoa näitä oikeudellisia näkökohtia, jotka liittyvät pelaajavaihtoihin tai pelaajien siirtoihin. Ja sitten myös tulemme tulevaisuudessa käynnistämään tutkimuksen tällaista urheilun seurannasta EU-tasolla. No, tästä ei ollut mitään mainintaa itse asiassa tässä mietinnössä. Ja sitten vielä yksi tutkimus koskee urheilun merkitystä talouskasvulle ja työllisyydelle EU:ssa. Ja sitten pari huomiota vielä. Olen vähän eri mieltä kyllä tämän, tästä mietinnöstä, varsinkin eh, näistä huomioista, jotka koskivat tulevaisuutta terveyden osalta, koska siellä on mainittu, että fyysinen toiminta eli liikunta voi edistää terveyttä ja että tämä ei ole EUn kannalta iso asia, mutta minä olisin kyllä sitä mieltä, että olemme vähän eri mieltä tästä tiedonannossa, koska me juuri ehdotamme poliittisia toimia ja olemme myös jo ryhtyneet valmistelutoimiin, joita me siis rahoitamme. Olemme rahoittaneet urheilun alalla 2009 jo terveyden saralla ja tässä voitaisiin kansallisesti tehdä paljonkin. Sitten mainittiin rakennerahastot. Yksi kysymys koski näitä rakennerahastoja. Me siis teemme kovasti töitä yksiköiden välillä komissiossa, jotta voisimme varmistaa sen, että urheilu on soveliassa asemassa sekä strategisessa puite ohjelmassa että sitten myöskin noissa yleisasetuksissa, jotka koskevat rakennerahastoja ja sosiaalirahastoa ja kehitysrahastoa. Ja sitten kehotitte komissiota tukemaan mm, urheilun kautta eurooppalaista identiteettiä. No, voimme sanoa, että eurooppalainen identiteetti ja sitten tämä Euroopan lipun näkyvyys, niin emme tietenkään vastusta sitä, mutta tietenkin tämä on vähän kiistanalainen keskustelu. Niin, että jäämme nyt odottelemaan sitten lopullista ehdotusta. Kiitos. Kiitos. Minä olen varma siitä, että olette täysin lukenut mietinnön. Sanotte, että esittelijä väittäisi, että urheilu ei ole mitään merkitystä terveydelle. Minä kyllä löysin sen sieltä mietinnöstä. Herra, herra Santiago Fisas itse pystyy sanomaan tästä asiasta vielä. Kiitos Rova Holman. Herra Fisas vielä kerran lopuksi. Mutta tämä lippu nyt pois. <laughs> Gracias. Gracias, presidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. No, tässä lipussa täytyy joku sana kyllä sanoa, mutta sano tämän nyt niille kollegoille, jotka ovat uusia ja ovat ensi kertaa ehkä valiokunnassa, että olen monen otteeseen jo todennut, että mietinnössä todetaan, että meillä on kaksi selkeää rintamaa. Subsidiariteetti on tärkeä ja sitten erityisluonteensa urheilussa. Minä olen selittänyt selittämästä päästyäni moneen otteeseen tavan takaa tuon tuosta ja Espanjassa olen ollut tällä alalla mukana ja meillä on omat toimivaltansa, ei ole pelkästään Espanjan valtion toimivaltaa, se kuuluu autonomiselle alueelle siis. Minä tiedän varsin hyvin, että jos ajatellaan pelkästään valtionkin tasoa, minulla oli hyvin vähän urheilujärjestössäni niin toimivaltaa. Euroopan tasolla on oma toimivaltaa. Sitten mitä Rouva Pak totesi myös hyvin, että monista järjestöistä, liitoista, Euroopan tasolta tulee, että säätäkää nyt jotain, kun kerran tarvetta on. Ja sitten minä olen yrittänyt näin tehdä. Sitten tämä erityispiirre. Minä tulen urheilun parista. Se on hyvin klassinen britti, golf. Nimittäin olen Espanjan maajoukkueessa pelannut golfia. Olen myös St. Andrewsin kuninkaallisen golfklubin jäsenkin. Minä tunnen hyvin nämä erityisluonteenpiirteet urheilussa, mitä Britanniassa ajatellaan urheilusta, mutta sanon vielä yhden asian. Minä uskon luonteen, erityisluonteeseen urheilussa. Urheilu on lakien yläpuolella, ei mikään muu. On muistettava, että urheilu on sellainen, että siinä täytyy tapauskohtaisesti tutkia, mutta ei urheilussakaan tehdä ihan mitä lystänsä tehdä, se täytyy muistaa. On totta, että on paljon erityispiirteitä tässä teemassa. Vielä pari asiaa tämän lisäksi. Olen pyrkinyt, hyvin varovainen olevan, pyrkinyt löytämään sanamuotoa, kun puhutaan siitä, että lippu olisi jotenkin esillä sen lisäksi, että olisi kunkin kansakunnan, kansakunnan viittaan tässä myös brittikansakuntiin, niin minä siis esitän, ehdotan, ehdotan, ehdotan, ehdotan, olen toistanut sen usean otteeseen. Ei se ole mikään velvoite. Jos joku tykkää niin tehdä, niin tehköön, niin jos joku ei, niin ei tee sitten. Sanon yhden asian. Minä olen vakuuttunut eurooppalainen ja minä haluaisin, että ainakin voisi jotain esittää tämän kaltaista. Sitten tietty ristiriita Mark Clarkin, kun hän totesi, että pitäisi kantaa huolta perusurheilusta. Siihen viitataankin nimenomaan, mikä kuuluu kellekin, mikä autonomiselle alueelle, mikä valtioille. Meidän täytyy totta kai pyrkiä kehittämään myös ihan perusliikuntaa, perusurheilua. Alueet, valtiot ja kaupungit voivat kantaa huolta tästä perusurheilusta – Eurooppa ei ole sitä varten olemassa, että tästä kannetaan huolta, kehitetään ja tuetaan, mutta ei tässä puututa mihinkään. Ei astuta subsidiariteetin varpaille, vaan tässä halutaan nimenomaan auttamaan paikallisia yhteisöjä, siis tätä ihan perusurheilutoimintaa. Me eh, tuetaan, mutta se miten se toteutetaan, niin se päätetään paikallisella tasolla. Tässä on minun mielestäni hänen poissaan tietty ristiriita. Kiitos kovasti kaikille kommenteista. Moni otti esille, Boskurt ja muutkin, tämän välimiesoikeuden. Belletti sanoi tämän, totesi tämän, että tässä on tietty ongelma. Nimittäin kun joku ongelma tulee dopingin tiimalta esille, ja tulee seuraamuksia, ei välttämättä urheiluun liittyvää seuraamusta, niin yleensä se on jokin ammatti, urheiluliitto, joka seuraamuksen asettaa urheilijalle. En puhu, minä puhun urheilijoista ylipäätään, vain pelaajista, vaan urheilijoista ylipäätään täytyy nyt miettiä tarkkaa sanamuotoiluakin. Nämä urheilija joutuu välimiesoikeuteen Losannessa. Jos ei sitten ole samaa mieltä tuomioistuimen päätöksen kanssa, niin kuka tahansa kansalainen voi sitten mennä tavallista oikeusväylää myöden myös hakemaan oikeutta. Ja sitten ehkä saadaan eri tuomio. Medinan tapaus on yksi esimerkki, että siinä saatiin kaksi vuotta pelikieltoa ja sitten tavallinen oikeus sanoi, että hän oli syytön. Ja totta kai urheilu oli oikeastaan jo päättynyt, koska se yleensä on aika lyhykäinen. Minä vain nyt pyydän, että olisi tällainen jaosto tällä oikeudella esimerkiksi Luxemburgissa. Ja se perustuisi nimenomaan EUn oikeuteen, koska se poikkeaa aika paljon Sveitsin oikeudesta. Tästä on esimerkkejä olemassa, kun kerran Australiassa on. Ja toinen esimerkki puolestaan Yhdysvalloissa Siis tästä nyt vain on kyse. No ja rakennerahastoista oli puhetta, naisteema todellakin on äärimmäisen tärkeä kaikilta osiltaan. Minä törmäsin tähän ongelmaan. Ratkaisu ei ole mikään helppo, en kiintiöitä tai pakotteita halua, että olisi tietty määrä naisia joissain instituutioissa tai liitoissa, mutta jotain täytyy tehdä tälläkin alalla. Ja siksi rouva Pakin mielipiteen otan tarkkaan huomioon, että täytyy miettiä, että olen samaa mieltä siitä, että pitää välttyä tämän tyyppiseltä, mitä nyt sanoisin, että pitäisi kilpailla naisten kesken, ei pelkästään olympialaisissa, vaan pitää kilpailla, onko huntuja tai ties mitä asusteet, jotka olisivat vastuun urheiluperiaatteita. En oikein ymmärrä, kun mitä komissio sanoi terveydestä, B-johdantosan kappale, ja ehkä siinä sanotaan, että urheilu on erittäin tärkeää terveyden nykymaailmassa, ja se on tärkeää myös tärkeä osa laadukasta koulutusta. Mielestäni tämä on yksi minun ajatuksistani, tämäkin olen sanonut usein ottaan, sanonut, että koska tilaa on niin vähän, niin kaikkea ei voida kovin laajalti selitellä. Joka urheilua harrastaa, säästää paljon rahaa myös terveyskuluissa. Siksi mielestäni minä voin tätä kyllä tukea mitä suurimmassa määrin. Tässä nyt oli paljon muitakin kysymyksiä, mutta niistä voidaan sitten keskustella, mutta kuitenkin olennaisin tuli selväksi. Kiitos. Kiitos. On tosiasia, että yhdessä kappaleessa B on mainita terveydestä, ja jos luette kollegan perustelut, siellä on kokonainen kappale siitä, miten urheilu edistää terveyttä. Kuitenkin ongelma on vain se, että hän joutui tekemään mietinnöstään lyhyen. Me voimme pidentää sitä tekemällä tarkistuksen, joka koskee terveyttä. Se voi vielä tehdä. Rova Hoilman antoi meille tästä ajatuksen. Niin, päätimme, että tarkistusten määräaika olisi 31. elokuuta, vasta, vaan vasta 6. syyskuuta. 6. syyskuuta määräaika tarkistuksille. Hyvä. Kiitos erinomaisesta keskustelusta. Sitä rikastutti se, että paikalla oli henkilö, joka tavallisesti ole täällä. Samoin rikastuivat muutkin. Nyt kohta 14, joka ehkä ei kuitenkaan kiinnosta yhtä paljon kollegaa, nimittäin kysymys on parlamentin kannassa neuvoston muuttamaan talousarvioistyksen vuodeksi 2012-2013 kaikki pääluokat. Hela lykke God. My suggestions in, the, in this report, uh, you... Niin, tässä äh, lausunnossa, ihan niin kuin äskeisessäkin budjettiäänestyksessä, niin äh, kaikki varmaan näkevät, että tässä on neljä asiaa. Ensimmäinen koskee tätä koulutusohjelmaa ja elinikäistä oppimista ja sitten toinen urheilua ja kolmas äh, koko tätä mm, tutkimuskysymystä ja sitten neljäs Eurooppa-kouluja. Ja näiden neljän kohdan myötä, niin olimme aika hyvin valmistautuneita. Joten siinäpä ehkä kaikki, kun minä jo esitin tuossa tarkemmat kysymykset, tai ainakin kolme näistä jo näistä otsakkeista siinä vaiheessa, kun esittelin tuota budjettikohtaa. Mikrofoni. Ali, ma? You want? Please. Haluat? Niin, ole hyvä. <laughs> Um, I've my comments. Minä olen kommentoinut aikaisemmin, mutta toistaisin vielä. Täytyy olla hyvin varovainen, kun muiden rahoja käytetään. Arvostan herra Lökkikoodin tekemää työtä ja hän on hyvin avoin ollut ja kuunnellut jopa minua. Olen tukenut urheilukohtaa. Osoitetaan, mikä merkitys sillä on. Kahdeksan miljoonaa, ei sen enempää. 152 152 miljoonaa olemme pystyneet säästämään, mutta ei aina pidä vain tivata enemmän rahaa. On niin helppoa tuhlata toisten rahoja, mutta kyllähän sen huomio varmaan neuvottelussa. Ja moment, aber es geht um unsere... on meidän lapsistamme. Meidän lapsistamme. Myös, myös siis heidän tulevaisuudestaan. Meillä on pieni osa budjetista. Annamme oliveille enemmän kuin koulutukseen. Eihän se voi olla totta. Kyllähän voimme säästää. Olen sitä mieltä, että pitää säästää monissa muissa kohdissa, mutta ei koulutuksessa. Koulutukseen pitää laittaa enemmän rahaa. Arva Pagliadelli. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουμε ήδη συνεργαστεί με τον κύριο Kiitoksia, puheenjohtaja. Mehän olemme tehneet jo oikein hyvää yhteistyötä herra kanssa näistä budjettitarkistuksista. Haluaisin esittää yhden huomion ihan henkilökohtaisesti. Minusta tässä lyhykäisestä tekstistä puuttuu yksi tärkeä asia kulttuurista, mutta tietysti tarkistuksella tätä voi vielä paikata. Tässä puhutaan opetuksesta, koulutuksesta, urheilusta, journalismista, mediasta ja sitten kulttuuri on kokonaan unohtunut, mutta tarkistusten ansiosta tämäkin puute varmaan voidaan korjata. Ja on tärkeää, että kun puhutaan kohesiovälineistä, niin e, kun nimenomaan puhutaan siis kulttuurista, niin silloin se olisi paikallaan. Kiitos. Herra Martin. Thank you. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, te puhuitte siitä, että monia alueita, joissa olette säästämisen kannalla. Voisitteko hiukan täsmentää sitä, mitä te sillä tarkoitatte? Das werde ich jetzt nicht tun, weil wir nämlich... Niin ne tulee nyt tekemään, koska nyt puhumme meidän budjetistamme, ja sinne, sinne haluaisin, että siihen lisätään rahaa. Jossain toisessa valiokunnassa ottaisin tähän asiaan kantaa. Mutta tehän juuri otitte asiaan kantaa. Minä vain mainitsin, että en halua, että ne alueet, jotka ovat tärkeitä meidän tuleville sukupolvillemme, koulutus, kulttuuri, että niissä tehtäisiin leikkauksia, vaan että niitä budjettia lisättäisiin. Minä olen sunkaan tilivelvollinen sanomaan teille, missä pitää säästää. Siitä on paljon ajatuksia, mutta ne eivät kuulu tähän valiokuntaan. Ja nyt vielä herra Bellet. Thanks, uh, Chairman. Just, uh, Kiitos puheenjohtaja. Yksi lyhyt kommentti vain. Me tuemme valmistelijan lausuntoluonnosta korosta vai se on muotoiltu aika kriittiseen sävyyn, kielteiseen sävyyn. Ehkä sitä voitaisiin miettiä uudelleen niin, että se olisi myönteisempi, että komissiota pyydetään tekemään enemmän viestinnän puolesta. Ehkä se auttaisi. Uh, as regards uh, the first two points, which, uh, which follow... Kahteen ensimmäiseen kohtaan siis urhe, urheilu ja koulutus. Ähm, pidämme hyvänä sitä, mitä siellä on sanottu, mutta vain yksi kommentti. Tässä puhutaan siitä, että budjetti pitäisi kaksinkertaistaa koulutuksen alueella, kuten olette voineet nähdä. Tuossa monivuotisessa rahoituskehyksessä siis olette nähneet, että tätä on lisätty yli 7 prosent, 70 prosentilla, olette nähneet seitsemän vuoden jaksoja ja olette kenties avainneet, että me olemme pyrkineet korottamaan profiilia, joten vuoteen 2020 mennessä tapahtuu enemmän kuin kaksinkertaistuminen verrattuna siihen, mitä, mitä rahaa on vuonna 2013. Tämä on siis komission ehdotus. Katsomme, miten pitkälle sen kanssa päästään. Haluaisin vain mainita tämän. Kiitos. Kiitos. No niin, sitten voimme varmastikin tämän keskustelun päättää. 6. syyskuuta on tässäkin määräaika tarkistuksille. Herra Lökkegård, haluatteko vielä sanoa jotakin? Lökkegård, haluatteko sanoa ei? Hmm? No niin, sitten kohta 15. Herra Vigalski ei kuitenkaan ole paikalla. Ah, onpas sitten kuitenkin. No niin, vahinko. The review of the European Neighborhood Policy. Eli äh, uusi takia muutoslaisuuden naapurimaita varten. Tämä on, että poprzedni punkt będzie taki szybki. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. En ollenkaan ymmärtänyt, että näin tehokkaasti nopeasti täällä edetään muissa kohdin. Aluksi toteaisin, että meillä on aika tiukat määräajat työtämme varten tässä. Pitäkääpä se mielessä ja valitkaapa varjosittelijat nopeasti, että päästään eteenpäin. Hyvät naiset ja herrat, koska meillä nyt on rajoituksemme lausunnossa, meillä on siksi vain kuusi kohtaa ja nyt käyn läpi nämä eri kohdat. Ykkösessä me vetoamme sen puolesta, että käytettäisiin naapuruspolitiikan rahoitusta yhdenmukaisesti ja tasa-arvoisella tavalla. Nimittäin Pohjois-Afrikassakin on aika lailla työsarkaa. Me olemme nähneet, mikä arabi kevät on ollut. Minusta Euroopan unioni on epäonnistunut noissa maissa. Tämä voitaisiin aika suorasukaisesti sanoa. Ystävämme kautta Välimeren varmastikin odottavat meitä tiettyjä asioita. Meidän pitäisi pystyä myös jotain tarjoamaan ja olemaan aktiivisia. Tätä periaatetta voidaan noudattaa myös itäisten naapurien kohdalla, ainakin siellä suunnalla, missä on ongelmia demokratian kanssa. valko venäjä tulee tässä mieleen. Mielestäni ovat aivan oikeassakin siinä, että he odottavat poliittista, logistista ja muuta apua meiltä. Kohta kaksi. Siinä me haluamme, että koulutusmahdollisuuksia kohennetaan nuoria varten niissä maissa, jotka ovat naapuruspolitiikan piirissä. Noiden maiden nuoret ovat myös noiden maiden tulevia johtajia. Minun mielestäni meidän pitäisi tavalla tai toisella helpottaa heidän työtään niin, että heille olisi helpompaa tulla Eurooppaan. Näin voisimme jakaa kokemuksiamme ja taitotietoamme. Meidän täytyy tätä taitotietoa siirtää nuorille maissa Kohta kolme. Ajatus siitä, että luotaisiin niin kutsuttu Eurovälimeri yliopisto. Yliopisto voisi kouluttaa ja ammattikouluttaa tulevia asiantuntijoita, tulevia virkamiehiä naapuruspolitiikan piirissä olevissa maissa. Meillähän on tällainen käynnissä Sloveniassa. Mielestäni esimerkki kyllä ansaitsee tukemme. Siihen on käytettävä enemmän varoja. Tällaisen yliopiston perustaminen nimittäin auttaa sekä meitä Euroopan unionin jäsenvaltioita, että myös niitä maita, jotka haluavat osallistua. Kohta neljä. Me korostamme tarvetta luoda synergiaa Youth on the Move ja muissa vastaavissa ohjelmissa. En mene yksityiskohtaisemmin tähän, koska se on mainittu kohdassa kaksikin jo. Sitten viimeiset kohdat. Siinä vetoamme ulkosuhdehallintoon, että voitaisiin kansalaisyhteiskuntaa, vapaita viestimiä ja kansalaisjärjestöjä tukea niin, että saataisiin aikaan demokraattinen järjestelmä, oikeusvaltion periaatteen noudattamista kaikissa näissä maissa niin idässä kuin etelässä. valko on tässä mainittu yhtenä esimerkkinä. Valko-Venäjän jäsenyys Euronestissa on nyt katkolla, kuten tiedämme. Me haluamme tukea Euroopan myönteistä liikehdintää noissa maissa. Me haluamme rohkaista heitä tukemaan ja edistämään vapaita viestimiä ja muitakin vapauksia. Lopuksi vielä meillä on toivottavasti riittävästi aikaa myös tarkistuksia varten. Odotan mielenkiinnolla tässä hedelmällistä yhteistyötä. Varjoesittelijöistä vielä sanoisin sen verran, että SD-ryhmä kai on jo valinnut omansa, toivottavasti muut ryhmät tekevät samoin. Näin voidaan, voidaan työtä jatkaa kesätauon jälkeen. Vielä tähdentäisin, että määrä ovat mitä tiukimmat. Afet ne lukkoon. Ne ovat lyhyet, mutta toivon kuitenkin, että voimme tässä tehdä yhteistyötä vielä nopeassa tahdissa. Kiitos. Haluaisin siis sanoa teille jotakin. Tehän tiedätte, että minä olen mikään kirjallisten äh, lausuntojen, julkilausumien äh, ystävä, mutta meillä on sellainen kuitenkin olemassa, joka nimenomaan kehottaa, että avaisimme koulutusohjelmat elinikäisen oppimisen naapurimaille – Joten tämä kohta kaksi, minä tekisin sen vielä selvemmäksi juuri tästä syystä. Kirjoittaisin siihen sen, että teksti vetoaa jäsenvaltioihin ja komissioon. Ei sanotaisi, että mahdollistaa sen, että nämä opiskelijat näistä maista voisivat päästä mahdollisuuden opiskelemaan Eurooppaan, vaan että avattaisiin elinkäisen oppimisen ohjelmat naapurimaille, naapuruspolitiikan maille. Se on parempi asia. Jos puhutaan vain opiskelusta, Euroopasta, koulutuksesta Euroopassa, se on se parempi. Tällainen, siis Erasmus, se on järjetöntä. Minusta tämä olisi oikea tapa muotoilla asiaa. Olemme samalla linjalla. Meidän velvollisuutemme, me olemme täällä tekemässä tällaisia mitään kirjallisia julkilausumia, jotka päättävät roskakoriin. Tässä se pitää tehdä. Tässä me voimme pyytää komissiota todella tekemään jotakin. pyritkö tehdä sen Muuten teen itse tarkistuksen, mutta voitte tehdä asian itse. No niin, voimme tehdä sen myöhemmin. Ďakujem vám pekne. Niin, haluaisin tukea valmistelijaa. Haluaisin myös sanoa, että tässä oli hirveän vähän aikaa ja toivottavasti näin ei käy enää jatkossa, koska tietysti meidän pitää nyt tässä tulla kollegoita vastaan, mutta sitten se, että meillä on niin hirveä, hirveä aikapaine, niin ei se ole oikein reilua. Minusta tämä ehdotus on hyvä ja esittelijähän on tunnettu siitä, että hän tuntee tätä naapuruspolitiikkaa ja käsittelee sitä ja se kyllä näkyy tässäkin ehdotuksessa. Ja monta kertaa on jo mainittu tosiaan se, että pitää tukea tätä mm, liikkuvuutta naapuruuspolitiikassa ja naapur, EUn naapurustossa sitä pitää tukea yhteisiä ohjelmia niin kuin Erasmus Mundus. Näitä pitää edistää ja tehdä yliopistojen välillä yhteistyötä ja tempusohjelmat ja sitten kun tosiaan vaihdetaan tietoja näiden äh, järjestelmien osalta jäsenvaltioissa ja naapuruusvaltioiden kanssa, niin niistähän saattaa itse asiassa piankin tulla jopa EU-jäsenvaltiota. Ja sitten tosiaan kulttuurinen vuoropuhelu on myös tärkeää. Äh, meillähän on tiettyjä paineita täällä eu esimerkiksi maahanmuuton torjumisessa, niin että siinä mielessä on hyvä, että tehdään yhteistyötä ja on tärkeää todeta, että me olemme kaikki kuitenkin ihan samanlaisia ihmisiä, etteivät erot ole niin isoja. En halua puhua pitkään, mutta me poliittisessa ryhmässä tulemme tekemään tarkistuksia, mutta olemme tietysti yhteydessä valmistelijaan. Kiitos. Haluatko muu käyttää puheenvuoron? Jourova. No, President. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin valmistelijaa. Näin muutamalla sanalla vaikea sanoa mitä merkitsevää. Haluaisin, että kiinnittäisimme huomiota siihen, että olisi rajat ylittävää alueellista yhteistyötä naapuruuspolitiikan eri ohjelmissa. Nimittäin kansalaisia voidaan lähettää toinen toisiaan pikkuaskelin eteenpäin hankkeissa, joissa olisi konkretiaa ihan ajatellen kansallisyhteiskunnan arkea ja näin saada lisäarvoa. Koulutus ja ammattikoulutus ovat tärkeällä siellä on nimittäin ne ovat yksi keino kehittää demokratiaa ja vielä hallintotapaa. Siinä käytänteiden vaihtaminen varmasti tarjoaisi paljon näille maille. Ja komissio pitäisi vielä enemmän kehitellä tätä osaa. Sen osuus on vain 10 prosenttia naapuruspolitiikasta. Merci. Marco? Marko. Grazie, presidente. <clears throat> Devo dire che... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä sanoisin, että Migalskin muotoilu on erittäin hyvä tässä lausuntoluonnoksessa. Olemme iloisia myös siitä, että siellä on mainittu välimeri, varsinkin ajatellen tätä Eurovälimeri yliopistoa, koska se on yksi tekijä, jota mekin olemme miettimässä Eurovälimeri parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Puheenjohtaja tässä, jos söi sanat suusta, niin liikkuvuuden osalta olen samaa mieltä siitä. Ehkä voimme tehdä tarkistuksen sen huomioimiseksi. Mutta sinällään tämä on erittäin hyvä, että me valiokunnasta me voimme antaa tällaisen panoksen Afetille. Matula kantaa tästä huolta. Hän on varjoesittelijä, on totta kai teidän käytettävissänne työn kuluessa. Kiitos. Nyt vielä komission edustaja. Ja? You have the floor. You have Olkaa hyvä. Ette ollut täällä, kun hän puhui, mutta olette nähneet, mitä hän on kirjoittanut, eikö niin? Thank you very much. Kiitos. Anteeksi, että tulin vähän myöhässä. Niin haluaisin vain todeta, että jos katsotaan näitä perusteluja tässä, niin minä olen siis herra Forelli Erasmus Mundus-ohjelmasta vastaan komission yksikössä. Ja puheenjohtaja jatkaa ilman mikrofonia. Well, uh, um, do you hear me? Kuuletko mitä sanoin? Nyt tässä on Euroopan ulkosuhdehallinto, jota minä edustan, mutta ensin puheenvuoron komissiolle. Meille kaikki sopii mutta uskoakseni komissiolla on tässä nyt tärkeä asia sanottavana. Mr. Yeah, EIS. EIS. So, again, sorry. Uh... Niin, anteeksi. E, minä olen kulttuurikoulutuksen pääosastosta komissiosta ja Erasmus Mundus ohjelman vastuuhenkilö Haluaisin vain kommentoida näitä muutamaa puheenvuoroa tässä. Komissio on tämän NAPRUS-ohjelman tiedonannon osalta hyvin kunnianhimoinen ja haluaa saada nämä sekä idän että etelän naapuru, naapurimaat mukaan tähän ohjelmaan. Ja sitten jonkin verran budjettiakin on tarjolla seuraavaa vuotta varten 2011 20 miljoonaa euroa niin, että voidaan edistää liikkuvuutta seuran yliopistovuoden aikana ja tämä tulee tapahtumaan Erasmus Mundus kakkosella. Siinähän on paljon keskitytty nimenomaan näihin naapurimaihin, mutta e, lisärahoitustakin on tarkoitus e, lisätä sitten ohjelman kahtena seuraavana vuonna, eli e, tämän, tässä seuraavassa ohjelmanvaiheessa. Ja sitten Youth in Action-ohjelma ja tämä valmiuksia lisäävät ohjelmat ja tietysti myös kulttuuri- ja ystävyyskaupunkitoiminta tässä tulevat kyseeseen ja mehän teemme juuri komissiossa ehdotusta seuraavasta ohjelmien sukupolvesta. Ja tarkoitus olisi, että meillä olisi tiettyjä erityistoimia juuri naapurusmaita varten ja mahdollisesti voidaan sitten sulattaa vähän tehokkaamminkin juuri tämä valmius valmiuksien kasvattaminen, joka on nyt mukana Tempuksessa, ja sitten Erasmus Munduksen liikkuvuusohjelmat keskenään. Ja mm, toivottavasti sitten saamme teiltä tukea, kun lähdetään määrittelemään näitä erityisiä toimenpiteitä juuri naapurivaita varten. Kiitos. Kiitos. Ja nyt ulkosuhdehallinnon edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Voin lisätä vain, että tuen täysin ulkosahdon puolesta kaikkia kuutta kohtaa pitämättä kaikkia hyvin tärkeinä ajatellen lisäarvoa, joka voidaan saada siihen, mitä jo on olemassa tiedonannossa. Ja tietysti se, mitä komissiolta tuli, oli kommentteja, jotka todellakin tukemisen arvoisia. Tosiasia kuitenkin on, että komissio saa rahat meiltä tehdäkseen sitä, mitä me haluamme, ja siihen minä haluaisin tarttua. Koska ensi vuonnahan me voimme lisätä vain Erasmus Mundusta, samoin myöskin sitä seuraavana vuonna. Meillä ei, me ei voi ottaa kovinkaan paljon uusia välineitä elinkäisen oppimisen ohjelmasta, mutta Hermin Kalskin lausun osalta pitäisi pitää tulevaisuutta, sillä pitäisi olla teksti, jossa todetaan, että uusien ohjelmien kautta tapahtuu avaus myös naapuruspolitiikassa koulutuksen alueella. Se ei suinkaan merkitse sitä, haluan sanoa, se ei suinkaan merkitse sitä, että rahat viedään meidän budjetistamme. Miksi avaus Länsi-Balkanin maille, sen kustannuksia ei viety meidän budjetistamme, vaan jäsenyyttä edeltävistä varoista. Ja se, mitä annetaan naapuruspolitiikkaan, ne varat, jotka siihen käytetään, nekin voidaan Nämäkin varat, jotka tarvitaan, otetaan sitten sieltä, joka tarvitaan edenikäisen oppimisohjelman puitteissa, siis tämän suuremman liikkuvuusohjelman laajentamiseen. Meidän pitää tehdä se, että ensinnäkin että ajattelemme ensi vuotta, niin kuin tässä on tehty, ja sen lisäksi todeta, että myöskin seuraavat ohjelmajaksot, ohjelmakaudet, kyllä pitää huolehtia siitä, että nämä ohjelmat, maat voivat osallistua myöskin meidän koulutus- ja liikkuvuusohjelmiimme, koska silloin molemmat ajatukset ovat mukana. Pystyttekö seuraamaan, mitä sanon? Herra Migalski. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Olen todella samaa mieltä siitä, että näiden ohjelmien pitäisi olla täysin avoimia puheenjohtaja, kuten tekin totesitte. Mielestäni toivottavasti tämä sitten tulee luonnoksen lopullisen version. Iloinen, että kansanpuolue on jo nimittänyt varjoesittelijänsä. Hyvä. Niin, voimme näin tarttua toimeen välittömästi. Itse asiassa, jos ajatellaan rajat ylittävää luonnetta tai konkreettinen luonne näissä ohjelmissa, se on erittäin tärkeä Roovelova kuten Rompak ottivat tämän esille. Se näkyy myös siinä, mitä me kuulimme komission edustajan suulla Erasmus Tempus-ohjelmien kohdalla. Mielestäni kaikki tämä ansaitsevat meidän tukemme. Poliittista tahtoa ja rahoitusta täytyy löytyä. Olen iloinen myös siitä, että ulkosuhdehallinto omalta osaltaan voi tukea tätä lausuntoluonnosta. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä tämän tiimalta, vaikka meillä on tiukat määrä ja toivottavasti saamme tämän päätökseen. Kiitos, herra Migalski. Määräaika tarkistuksille on 8. syyskuuta. Niin kuin muidenkin asioiden osalta, joten aikaa jää siis 8. syyskuuta tarkistukset. Kiitos. Nyt kohta 16 koordinaattorien päätökset. Niistähän, sehän vahvistettiin tänä aamuna. Kaikki muut asiat, jotka ennen päätettiin koordinaattorien kokouksessa, onko ongelmia? Ei ole, niin. Sitten kohta 17 muut asiat. Ei näytä olevan muita asioita. Seuraavat kokoukset kohta 18. 4. lokakuuta ja 5. lokakuuta koordinaattorit tapaavat 12. syyskuuta Strasburgissa. No niin, Kiitän tästä ihanasta aamusta, toivotan kaunista kesää ja toivon, että tulette hyvän tuulisena voimaa täynnä syksyllä, koska edotettavissa on yhteenotto komission kanssa. Onnellista Dingsponsia. Ja nyt kiitokset tulkeille ja teillekin hauskoja lomapäiviä.